aikaa. Sitten lopulliseen esityslistaan. Se on teillä edessänne. Onko puheenvuoropyyntöjä esityslistaan? No, sitten haluaisin ehdottaa seuraavaa. Ensinnäkin keskustelu Euroopan Euroopan neuvoston epävirallisen kokouksen päätelmistä on tänään kello 15.10-16.40. Ja sitten eh, komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kyselytunti on sitten 16.40-17.40 ja muut keskustelut käynnistivät sitten kello 17.40. Ja keskustelu sitten taas Iturgais eh, Angulon mietinnöstä, jossa on kysymys jätehuoltodirektiivin soveltamisesta, on siirretty torstaille ja sitten taas torstaina suullinen kysymys vakausbondien käyttöönoton toteutettavuusta siirretään eteenpäin ja sen tilalle tulee Itorgais Angulon mietintö. Ja sitten äh, sen jälkeen, äh, kun äh, naisten tilanne sodissa Nikolain mietintö on käsitelty, sen jälkeen tulee Regnerin lyhyt mietintö. Ja sitten terveysväitteet tämä päätöslauselmaehdotus ympäristövaliokunnalta, se tullaan ottamaan mukaan äänestykseen. Äänest... Onko kukaan näitä vastaan? Kaikki nähtävästi hyvin suurella innolla tätä kannattavat, joten tämä kaikki on päätetty ja esityslista on täten hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme suoraan 30. Äh, tammikuuta